Ja asian pitäisi olla hyvin korkealla tärkeysjärjestyksessämme. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari. Varmasti olemme kiitollisia kaikki tämän keskustelun aloitteen tekijöistä. Ja toivottavasti asiat paranevat. Keskustelu päättyy tästä aiheesta tänään. Seuraava aihe on Suullinen kysymys aiheena online-rahapelitoiminta Euroopan yhteisön viimeaikaisen, oikeus, viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa. Sitten ensimmäisenä herra Haber, olkaa hyvä. Uh, Puhemies, pyytäisin ehkä, että odottaisitte minuutin ennen kuin herra Barnier tulee paikalle. Ai anteeksi, luulin, että hän on paikalla.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 Puhemies, on kunnia kuluttajansuoja sisämarkkinavaliokunnan nimissä ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi uusi komissaari Michel Barnier ensimmäistä kertaa. Varmastikin näihin moniin keskusteluihin täällä parlamentissa aivan erityisesti, koska hän aikaisemmin istui täällä meidän riveissämme. Nyt on siirtynyt tänne eteen ihan kahden päivän aikana, joten meille on ilo, että olette paikalla komission jäsen toiseksi valiokunnan puolesta olen kiitollinen, että voin tämän kysymyksen kautta ilmaista huolemme kehityksestä, mitä tulee online-rahapeleihin ja koko rahapelialan yleensäkin. Ja puhun myös monista epävarmuustekijöistä, joita on nousemassa tästä lainsäädäntö puitteista, mitä tulee sisämarkkinoihin ja rahapeleihin. Tiedän, että Tiedätte tästä jo varsin paljon, mutta toivomme kovasti, että tästä tulee sellainen aihe, joka tulee olemaan teille tärkeä kysymys, prioriteetti, koska se on asia, josta valiokuntamme on ollut varsin huolissaan ja käsitelty sitä paljon. Olemme laatineet oma-aloitteisia mietintöjä ja kysymyksiä tästä aiheesta ja Rova Salmosa varmaankin tulee myöhemmin puhumaan, hän oli myös tärkeänä esittelijänä aikaisemmin, joten meillä on aivan oma intressimme tässä asiassa. Kuten tiedätte, komissaari, jäsenvaltiot myös ovat säännönmukaisesti tavanneet neuvoston tasolla eri työryhmissä pohtimassa, miten tähän kysymykseen pitäisi tarttua niin online-rahapeleihin ja miten se liittyy yleensä rahapelitoimintaan jäsenvaltioissa. Pitäisi tehdä ensinnäkin selväksi se seikka, että tämä kysymys ei millään tavalla edellytä uutta uhkapelimarkkinoiden vapauttamista, eikä välttämättä minkäänlaista aloittakaan tähän suuntaan, mutta fakta kuitenkin on, niin kuin tiedätte, että yhä suosittuin, suositumpi uhkapeli on verkossa on painostaa kansallisia monopoliyrityksiä ja olemassa olevia järjestelmiä, ehkä tämä on valtion hallitsemaa valvomaa toimintaa. Se tulee paljon tuloja myös ja tämäkin huolettaa tietysti jäsenvaltioita, joten haluamme tällä sanoa teille oikeastaan sen, että yhteydessä tähän työhön, jota nyt on tehty, on viitattu myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Ja te olette varmaankin tietoinen näistä yksityiskohdista ja kollegat varmasti tulevat tästä puhumaan, en käyn niitä nyt itse läpi. Mutta meidän kannaltamme katsottuna me näemme asian niin, että epäjohdonmukaisuudet joissakin tuomioistuimen toimissa ei välttämättä auta. Ja jos nyt jotain, niin tilanne vain tästä monimutkaistuu kuin aiemmasta. Ja me tiedämme senkin, että teidän yksikkönne ovat ryhtyneet rikkomusmenettelyyn uhkapelikysymyksiä. Kaikki eivät suinkaan ole verkossa tapahtuvaa peliä, vaan liittyen koko kysymykseen toimijoiden vapauteen asettautua muihin maihin tarjoamaan palveluitaan. Mielestäni kaikki nämä kysymykset nyt tarkoittavat sitä, että on todellakin oikea hetki komissiolle kerätä näitä tietoja, tarkastella rikkomisprosessia tutkia kysymyksiä, joita tuomioistuimen tuomiossa on tullut esille. Ja ensinnäkin esittää mielestäni selkeä strategia siitä, miten tästä eteenpäin. Ja kun ajatellaan näitä johdonmuka- epäjohdonmukaisuuksia, tietysti kuluttajan suojan suojelun kannalta sääntelyiden täytyy myös tietää, mikä heidän kantansa on, kun tahdotaan verkossa tapahtuvan uhkapelitoimintaan, koska sitähän voidaan säännellä ja sitä täytyykin säännellä. Ja on monia hyviä tahoja, joissa palvelujen tarjoajat ovat sitoutuneet antamaan välineitä, joilla voidaan hoitaa näitä ongelmia, joita tästä syntyy. Ja luonnollisesti on sitten asioita, jotka liittyvät petokseen ja sellaisiin ongelmiin. Meidän pitää, me olemme keskustelleet niistäkin varsin pitkälti valiokunnassamme. Tämä on siis kuluttajansuojakysymys, mutta se on myös sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeä kysymys. Ja meidän pitäisi myös ottaa huomioon kansalaisemme ja se seikka, että monet heistä haluavat harjoittaa rahapeliä verkossa, eikä ole mitään syytä kai tästä kieltä. Sehän olisi käytännössä var- varmasti mahdotontakin, mutta sielläkin löytyy suuria epäjohdonmukaisuuksia. Joissakin maissa esimerkiksi ilmeisesti on laitonta osallistua verkossa tapahtuvaan uhkapelikilpailuun jos yritys on muualta kuin omasta maasta. Ja tämähän ei voi olla oikea. Ja toinen epäjohdonmukaisuus, joka minulle on osoitettu, vaalipiirissäni löytyy sieltä, että brittikansalainen esimerkiksi, joka osallistuu kansalliseen lottoon Espanjassa, jos he voittavat, niin ei tätä saakaan maksaa heille Espanjassa. Tällaisia epäjohdonmukaisuuksia pitää korjata kansalaistemme ja kuluttajiemme hyväksi, joten komissaari tässä kysymyksen sisältöä. Varmasti tulette kuulemaan mielenkiintoisia näkemyksiä muilta kollegoilta, mutta toivon, että nyt teette tästä selkeästi prioriteettikysymyksen omassa tehtävässänne. Kiitos. Kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, tervetuloa takaisin parlamentin Teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Kiitoksia kovasti puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Voitte kuvitella, kuinka suuri ilo kahden vuorokauden jälkeen, kun minut nimitettiin komission ja koko komissio kollegioon nimitettiin, osallistunut tähän keskusteluun Eera Haaburilla ja aivan erityisesti kaikille muille markkina kuluttajansuojan valiokunnan jäsenille. Haluan kiittää yhteistyöstämme teidän kanssanne ja haluan jatkaa samassa hengessä kolmen vastausta nyt tässä vaiheessa, kun kuuntelin tätä huolella. Ensinnä, ensimmäinen kysymyksenne. Niin kuin te sanoitte, komissio on aloittanut rikkomismenettelyn joitakin jäsenvaltioita vastaan rajat ylittävien palvelujen tarjonnassa pari kysymyksessä Neljässä tapauksessa Tanskassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa on muutettu kansallista lainsäädäntöä tai on etetty ehdotuksia, jotta voitaisiin reagoida tähän rikkomismenettelyyn. Komissio jatkossakin tulee tekemään työtä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, joita tämä koskee, että ratkaistaisiin ongelmat karikkomismenettelyssä on mainittu ja yleisesti ottaen tämä menettelytapa pysyy auki. Nyt tämä kuuluu uudelle komissiolle, sen pitää päättää, miten asiaa viedään eteenpäin. Toinen kohta, herra Haber, hiljattainen tuomioistuimen päätös Portugalin tapauksessa. Entinen valtion monopoli tiukasti valvoo rahapelejä. Tämä päätös analyysin mukaan, jonka komission juurin osasto on tehnyt, ei tule ratkaisevalla tavalla muuttamaan sitä, miten eh, rikkomismenettelyä jatketaan tällä alalla. Kaikki tapaukset on arvioitu todistusaineiston valossa jokaisessa jäsenvaltiossa. Sitten eh, tuomion jälkeen komissio on pannut merkille, että tässä edelleenkin vaaditaan oikeuskäytännön mukaisesti muuten, että mahdolliset rajoitukset, niiden pitää ensinnäkin olla perusteltuja, kun ajatellaan yleisöllisiä tavoitteita, ja sitten ne ovat tietysti suhteellisia, se on välttämätöntä, ja tähän liittyy myös se, että rajoitukset ovat systemaattisia, joten tuomioistuin antaa jäsenvaltiolla ei anna suurempaa vapautta toimia, vaan on tiukasti määritellyt tilanteen portalin tapauksessa esimerkiksi. Sitten kolmas vastaus tavallaan. Haluaisin korostaa sitä, että komissio ei sulje pois vaihtoehtoisia ratkaisuja rikkomusmenettelylle. Haluan aloittaa tällaista rakentavaa keskustelua, hyvät naiset herrat, Euroopan parlamentin kanssa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa ja muiden osapuolten kanssa, joita asia koskee. Olen pannut merkille, että konsultaatiota ei ole tehty jäsenvaltioiden kanssa sen jälkeen, kun nämä viimeiset päättivät vetää pois rahapelit palveludirektiivistä 2006, joten hyvät naiset ja herrat, minä tulen kuuntelemaan jäsenvaltioita. Olen päättänyt seurata valppaasti neuvoston työryhmän tekemää työtä ja tiedän, että parlamentti Rosalmösen aloitteesta on hyväksytty 10. maaliskuuta tar- mietintö. Sen jälkeen on tehty myös vastaehdotus parlamentissa. Kuitenkin tämä on hyvä lähtökohta, mitä parlamentti on tehnyt. Näin voimme saada aikaan todellista keskustelua mahdollisesta eurooppalaisesta ulottuvuudesta, ulottuvuudesta. Meidän pitää edelleen pohtia niitä syitä, minkä takia jäsenvaltiot rajoittavat online-rahapeliä. Ja siksi meidän täytyy käsitellä myös yhteiskunnallisia kysymyksiä, esimerkiksi riippuvaisuuskysymyksiä komissio on ollut virassaan vasta tuskin kahta päivääkään, emme ole vielä kunnolla aloittaneet työtä. Tulen aloittamaan nyt tämän konsultaation ja se alkaa tavallaan tänään, koska kuuntelen erittäin huolella kaikkea sitä, mitä tulette minulle kertomaan. Tähän liittyy moniakin hypoteeseja ja olen valmis tutkimaan tätä kysymystä ja laatimaan ehkä myös vihreän kirjan tästä aiheesta. Haluaisin kiittää teitä vielä mielenkiinnosta, jota olette osoittaneet tähän tärkeään kysymykseen ja pyritte näin auttamaan komissiota työssä, jonka tulen pian aloittamaan. Kiitoksia. Herra Schwab, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, aivan ensiksi EPP-ryhmän nimissä haluan ilmaita, ilmaista iloni siitä, että te komission jäsen juuri teitte hyvin selväksi, että tulette katsomaan paitsi tämän tuomioistuimen päätöksen, myös sen, miten neuvoston työryhmässä voidaan antaa soveltuvia vastauksia online-rahapelikysymykseen. Tämä suullinen kysymys käsittää siis vain online-rahapelitoiminnan. Ja jos sallitte tämä Santa kassa päätöksen, ymmärsin niin, että tuomioistuin totesi, että rahapelimarkkinat eivät ole kuin mitkä tahansa muut markkinat, mutta silti jäsenvaltioiden tulee sopia koko yhteisön kattavista yhteisistä säännöistä. Neuvosto itsehän välttämättä tätä halusi, mutta kovin rakentavasti asiassa mielestäni ei ole edetty ja siksi parlamentin ja komission tulee nyt edetä yhdessä. Kun katsotaan jäsenvaltioiden perusteluja, mitä tulee kuluttajan suojaan äh, online rahapeli toiminnan suhteen, niin mielestäni neuvoston perustelut eivät ole pitäviä. Esimerkiksi Santakaassa kysymyksessä jäsenvaltiot ovat todenneet, että vain jäsenvaltiot voivat toteuttaa kuluttajan suojaa ja torjua rikollisuutta, että tähän ei muka pystyttäisi unionin tasolla. Päinvastoin nyt käy niin, että rikollinen toiminta – Äh, internetissä saa vieläkin äh, enemmän pelivaraa, koska Euroopan yhteisiä vastauksia ei löydetä. Online-rahapelimarkkinoita voidaan järjestellä vain rajat ylittäen yhteisesti ja jäsenvaltiot voinevat säilyttää Äh, historiallisesti syntyneet omat järjestelmänsä, mutta kyllä kuluttajan on oltava kaiken keskiössä. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, kiitokset niistä tiedoista, jotka äsken meille annoitte, mutta jotka eivät minua kuitenkin rehellisesti sanottuna ihan täysin tyydytä. Edellinen komissio asetti tavoitteeksi pelimarkkinoiden, rahapelimarkkinoiden vapauttamiseen. Euroopan parlamentti toistuvasti totesi, että tämä ei voi olla oikea lähestymistapa. Ja siksi ei jäsenvaltiot, vaan Euroopan parlamentti esimerkiksi palveludirektiivin osalta jätti rahapelit sen sovellusalueen ulkopuolelle, koska totesimme, että kyseessä eivät ole normaalit tavalliset palvelut katsoimme, että meillä on oltava parempi kansalaisten suoja rikollista toimintaa vastaan ja tätä varten tarvitaan selkeämmät säännöt. Kuitenkin tästä huolimatta komissio edelleen öö, jättää tämän liian pitkälti jäsenvaltioiden kontolle. Komission mielestäni eh, tulee lopettaa myös nämä rikkomismenettelyt. Komissio on hävinnyt joka kerta tuomioistuimessa ja siksi olenkin tyytyväinen, jos te, herra Barnier, nyt eh, pyritte löytämään toisen lähestymistavan, sillä ei tällä tavoin voida enää jatkaa. Teille, herra Harbour, toteaisin, että eh, yhteisen tuomioistuimen päätökset ovat erittäin johdonmukaisia. Tuomioistuin on yhä uudelleen todennut, että jäsenvaltioilla on oikeus pitää kiinni omista säännöistään suojellakseen kansalaisia rikollisuudelta ja että näin, vain näin tätä suojelua voidaan valvoa. Joten jäsenvaltioiden ei tarvitse avata näitä markkinoita eikä tarvitse sallia muista jäsenvaltioista tulevien palveluntarjoajien vapaata toimintaa maassaan, koska vain koska näin valvonta ei toteutuisi. Tätä mekin vaadimme nyt komissiolta. Ymmärtäkää nyt tämä ja toimikaa. Tosin tämä merkitsee myös sitä, että meidän on pohdittava erityisesti internet-rahapelejä. Ne eivät tunne mitään rajoja. Ja kansalaiset pääsevät niitä käyttämään aivan vapaasti. Siksi meidän täytyy nyt miettiä, miten saamme aikaan valvontaa ja sellaiset säännöt, että kansalaisten suojelua voidaan myös kunnioittaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt herra Kreutzmann. Kolme minuuttia. Herr Präsident, Herr Kommissar. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen jos me haluamme yhtenäisiä markkinoita ja markkinoiden kasvamista yhteen, meidän on saatava tämä asiakin hoidettua. Meidän on otettava online-rahapeli toiminnassa kolme asiaa huomioon miten voimme ottaa kansalaisten edut parhaiten huomioon, toiseksi, miten voimme torjua rikollista ja kolmanneksi, miten voimme kansalaisille tapahtuneita vahinkoja parhaimmalla mahdollisella tavalla käsitellä. Ja kyllä tuomioistuin on antanut omat päätöksensä. ALDE-ryhmä tukee 10.3.2009 Euroopan parlamentin päätöslauselmaa edelleen, niin kuin ennenkin. Tuomioistuin on antanut omat päätöksensä siitä, että tietyissä olosuhteissa tietyin ehdoin jäsenvaltiot voivat itse määritellä oman, oman kantansa asiaan. Ja asiat voidaan parhaiten, asiasta voidaan parhaiten huolehtia kansallisella tasolla niin kuin vastikäiset saksalaiset esimerkit ovat osoittaneet. Ja näin voidaan suojella kansalaisia paremmin muun muassa peliriippuvuudelta, rikollisuudelta ja samoin voidaan torjua rahanpesua ja muuta tähän pesiytyneitä ongelmia. Ei kaikkea voi, kaikesta voi huolehtia puhtaasti sisämarkkinoita ajatellen, erityisesti kun puhutaan vaikkapa nuorten suojelusta tai peliriippuvaisten suojelusta online äh, rahapelitoiminnassa on hyvin helppo äh, toimia rikollisella tavalla, kun ajatellaan vaikkapa ähm, kolmansista maista tulevaa tarjontaa, kun tätä on lähes mahdoton äh, säännellä ja valvoa. Ennen kaikkea meidän on suojeltava yhteiskuntiamme ja tämä voidaan parhaiten tehdä kansallisella tasolla. Mitä tulee mm, niin, kun ajatellaan jäsenvaltioita, niin äh, äh, jäsenvaltiot voivat itse huolehtia tästä parhaiten. Ja kun tietenkin on äh, toimittava yhdessä esimerkiksi peli riippuvaisten suojelemiseksi ja tämän ongelman ennaltaehkäisemiseksi. On monia vaaroja, joita ei tunneta, mutta siksi meidän onkin tärkeää toimia. Ja tärkeää on se, että jäsenvaltiot sitten myös huolehtivat tästä asioista. Markkinoiden valvonta on tässä mielestäni avainkysymyksessä. Ja jäsenvaltioiden tulisi läheisyysperiaatteen pohjalta ja omien oman perintönsä ja oman kulttuurinsa pohjalta huolehtia tästä asiasta näihin perustuen. Ja luonnollisesti on huolehdittava todella markkinavalvonnasta. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Ryylä, kolme minuuttia. Herr Vorsitzender, also nach meinen beiden Kiitoksia. Kuten edelliset puhujat, niin, tai heidän jälkeen ei ole paljon enää sanottavaa, mutta haluaisin tehdä hyvin selväksi, että me ryhmänä ihan täysin olemme tämän päätöslauselman takana, josta parlamentti on päättänyt. Että meillä on myös, me epäilemme myös tätä oikeusistuimen äh, tuomiota, tai tulkikorjaa päinvastoin tämä tuomio on hyvin selkeä. Ja tämä, että halutaan konsultaatiota aloittaa jäsenvaltioiden kanssa, niin se on hyvä. Konsulaatiot olisivat paremmat kuin rikkomismenettely. Se on oikea tapa ongelmat ratkaista, ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet, jotta löydään kulttuurien kannalta yhteen ratkaisu. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Tässä on nyt virhe minun listassani, mutta nyt ilmeisesti herra Kirkhope saa puheenvuoron. Puhemies, arvoisa komission jäsen, puhun entisenä rahapeleistä vastuullisena ministerinä yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten kun puhumme vapaakaupasta Euroopassa ja Euroopasta, joka äh, avaa markkinoita, ei suojele protektionismia, estää kaupan esteitä. Tietysti Puolan tällaista. Jotkut kollegat, jotka täällä vaativat avoimempaa Eurooppaa, niin ne ovat kuitenkin samoja ihmisiä, jotka tukevat äh, monopolirakenteita rahapeliteollisuudessa. En nyt väitä, että monopolit ovat parempia käsittelemään tätä ongelmaa, jossa tänään puhutaan. Varsin mielenkiintoista, koska monet tiedot eivät ollenkaan tue tällaista väitettä. Protektionismiväitteet alalla tarkoittavat vain enemmän rahaa ja kansallisella valtiolla ei tämä ole kyse. Tässä ei ole kyse avoimesta Euroopasta, jonka minä haluan toteutuvan. Ei ole mitään syytä, minkä takia yksi yksityiset palveluntarjoajat jossakin jäsenvaltiossa eivät voisi toimia jossakin muussa rahapelillä, ei ole mitään syytä, miksi ei voitaisi suojella vieläkin enemmän kansalaisia äh, kuin valtiotasolla. Ja kun odotamme tällaista tuomioistuimen, tuomioistuimessa tulee uusia tuomioita, he varmastikin alkavat hiukan kyllästyä tähän. Tai tietysti he ovat juristeja, ehkä pitävätkin tästä, mutta kun ajatellaan tätä hiljaisuutta, joka on vallinnut komissiossa tästä asiasta, niin minusta näyttää siltä, että nyt on aika toiminnalle juridinen epävarmuus täytyy lopettaa. Haluaisin vielä sanoa, että mielestäni on tärkeää, että parlamentti antaa merkkinsä halustaan tarttua asiaan ja lähettää vahvan viestin komission ja neuvoston, että meidän ei pitäisi kätkeä päätä pensaaseen asiassa. Me toivomme uudelta komissiolta uutta vauhtia asiassa. Minä luotan kovasti komissaari Barnierhen ja toivon, että hän panee vaarin, ottaa vaarin nämä ohjeet ja varmistaa, että online rahapelitoimissa tulee olennainen osa sisämarkkinoita. Tietysti tarvitaan tarvittavia sääntelyitä ja lainsäädäntöä mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra De Jong. Kiitos puhemies. Meillä Alankomaissa yleensä sanotaan, että tavallisesti uhka pelissä häviää. Ja ne, joilla on romanttinen kuva rahapeleistä, niin heidät minun on kyllä äh, teille minun on todettava, että tämä on äh, kova peliä. Tämä on nimittäin äh, taloudellista tiukkaa toimintaa, jossa on hyvin paljon myös rikollisuutta. Internet-rahapelit toimivat rajat ylittäen ja tämä lisää tietenkin näitä mahdollisuuksia aivan rajattomasti. Meidän tulee juuri rohkaista jäsenvaltioita ottamaan käyttöön rajoittavia toimia ja me emme voi antaa näiden markkinoiden toimia vapaasti emme varmaankaan, jos internetissä voi pelata rahapelejä, niin ei varmaankaan voida puhua vastuullisesta pelaamisesta. Jäsenvaltioiden on voitava toimia ja minä vetoan komissioon, että komissio ei pyrkisi tekemään minkään näköisiä eurooppalaisia ehdotuksia, jotka vähentävät tätä suojelun tasoa. Ei vaan jäsenvaltioiden on voitava huolehtia tästä ja luonnollisesti on käytävä sitten vuoropuhelua parhaasta mahdollisesta kansalaisten suojelusta. Kiitos vážený pán predsedajúci vážený pán komisár kolegyne kolegovia Kiitoksia, puhemies, parhaat kollegat. Minä toteaisin, että tähän asiaan liittyy hyvin monia huolestuttavia ongelmia. Me pyrimme parantamaan Äh, viestintää ihmisten välillä. Ihmiset, äh, ihmisten on voitava käyttää internetiä vapaasti ja Euroopan parlamentti mm, viime vuoden maaliskuun päätöslausumaesityksessään toteaa kohdassa 11, että että äh, juuri vanhempien on kannettava vastuuta nuorten toiminnasta mitä tämä tällainen nyt on? Siis vanhemmatko nämä säännöt nyt näistä säännöistä ovat vastuussa. Me olemme vastuussa, eivätkä nuorten vanhemmat. Me luomme lainsäädännön ja me luomme luomme puitteet. Hallitukset ja parlamentit tästä ovat vastuussa ja ovat vastuussa juuri lasten ja nuorten suojelemisesta, mitä rahapeleihin tulee. Nyt pornon ja rahapelien aikana vanhempien on hyvin vaikea suojella lapsiaan, jos lainsäädäntöä ei ole. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että komissio ja myös Euroopan parlamentti ovat vastuussa. Meidän on luotava oikeudelliset puitteet. Me emme saa suojella näitä yrityksiä, ei, vaan meidän on suojeltava kansalaisiamme. Toinen ongelma näiden rahavirtojen valvonta. E, joissain jäsenvaltioissa rahapeleistä syntynyt voitto käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin tai esimerkiksi kulttuurin tai urheilun hyväksi, mutta jos nämä rahat menevät Bahamalle tai jonnekin muualle, niin mitä iloa niistä sitten on? Eli nämä voitot eivät suinkaan jää niihin maihin, joissa ihmiset ja nämä pelaajat asuvat, ei vaan ähm, internet-rahapeleissä rahat menevät ties minne. Ja kyllä komission on nyt korkea aika ryhtyä töihin ja luoda tälle yritystoiminnalle äh, kunnolliset puitteet. Sellaiset puitteet, että ensinnäkin äh, lasten äh, terveys ei joudu ähm, ongelmiin että muita kannaongelmia kansalaisille ei synny. Kiitos. Herra Bekaali, kaksi ja puoli minuuttia. Not here. Ei ole paikalla. Siis rouva Roitova, kaksi minuuttia. Děkuji, pane předsedo. Rozvoj internetového hazardu. Kiitoksia, puhemies. online rahapelin kehittäminen tekee mahdolliseksi sen, että ihmiset kiertävät isävaltioiden lakeja ja se mahdollistaa myös rahanpesun. Kysymerkki on siitä, että missä määrin rahapelimonopoli voi säilyä. Ja se lisää myös addiktioriskiä, erityisesti nuorten keskuudessa. IGC suosittaa, että otetaan huomioon julkinen etu ja hallitusten mahdollisuus rajoittaa internet rahapelejä, vaikka internet-rahapelit eivät tunne rajoja, sen säännöt ovat hyvin erilaiset eh, koskien tai jäsenvaltiosta toiseen. Ei riitä, että virallisten rahapeliyhtiöiden laatua eh, valvotaan. Täytyy myös näitä rahasiirtoja valvoa. Sen vuoksi jo viime vuonna pyydettiin komissiota että se tekisi asetuksen online-rahapeleistä, koska olen vakuuttunut, että täytyy olla kyse myös siitä, että kielletään online-rahapelien äh, mainostaminen nuorille ihmisille. Tsekin tasavalta valitettavasti on jälkijunassa EU:ssa, koska se ei rajoita ollenkaan tällaisia mainoksia – eikä rahapelien, rahapelitoimistoja rajoiteta koulujen läheisyydessä. Sen vuoksi tämä mietintö on impulssi uudelle lainsäädännölle kautta EUn. Kiitoksia. Tak for ordet, herr formand. også velkommen til dem her. Kiitoksia puheenvuorosta, puhemies. Minä haluaisin minäkin tervehtiä teitä lämpimästi ja toivottaa teille tervetulleeksi jälleen tänne Euroopan parlamenttiin arvoisia komission ja sen toivotan teille kaikkea hyvää jatkossa työssänne. Olen iloinen siitä, että meillä on tänään tilaisuus keskustella tästä aiheesta. Tehän olitte parlamentin kuulemistilaisuudessa läsnä ja teidän kantannehan oli se, että sisämarkkinoiden on oltava kansalaisten palveluksessa eikä päinvastoin. Ja nythän meillä on oiva tilaisuus tämä toteuttaa. Minä tuen tätä teidän aloitettanne. No, että nyt ollut kovin suorapuheinen tuossa alussa, mutta kuitenkin juuri tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää ja tietojen kerääminen niin, että saamme kunnollisen käsityksen tilanteesta kaikkialla Euroopassa. Lisäksi tulee muistaa poliittiset realiteetit. On aivan totta, että ähm, mietintöön liittyi vähemmistökanta, mutta enemmistö kuitenkin tuki minun mietintöäni ja myös neuvostossa suuri enemmistö kannatti asian selvittämistä ja juuri sen määrittelemistä, miten tämä rahapelitoiminta säännellään ja kun rahapelit toimivat verkossa, täytyy luonnollisesti katsoa myös niiden sosiaalisia kustannuksia. Mutta Hiukan eh, selvempiä sanoja olisin teiltä nyt toivonut. Mikä teidän konkreettinen linjanne on? Tuletteko keskeyttämään rikkomismenettelyt ja lähtemään hiukan rakentavammalle tielle, katsoaksenne yhdessä neuvoston kanssa, mitä asiassa voidaan tehdä? Minun mielestäni asiassa ei tulisi edetä tuomioistuimen päätösten pohjalta, vaan pikemminkin poliittisesti. Pyytäisin tähän konkreettista vastausta. Kiitos. Kiitoksia, Elwood. Kolme minuuttia. Pidän hyvänä tätä keskustelua. Se on hyvin ajankohtainen online-rahapeleistä ja ongelmista, joita tulee esimerkiksi alaikäisten pelatessa rahapelejä. Ja otetaan huomioon haavoittumassa asemassa olevat kuluttajat. Julkista etua ja kuluttajia pyritään suojelemaan, jotta voidaan varmistaa johtajuus ja selkeät suuntaviivat ongelmassa. Marraskuussa viimeksi otin esille tämän ongelman ja vastauksessa minulle kerrottiin, että komissio tukee suoja, tällaisia parempia internetohjelmia. Nämä, näin pystytään antamaan tietoja vanhemmille, erityisesti siitä, kun lapset pelaavat rahapelejä internetissä. Tällä hetkellä uhkapelit ovat tällainen kätketty ongelma. Ja varmistaa, että tässä toimitaan laillisesti ja ihminen, jolla on alaikäinen, niin ta- tarkistusta, ongelmat voidaan voittaa, voit, eh, ei, pitää, joskus voidaan väärentää henkilöllisyyksiä ja käyttää vääriä kortteja. Yleensä tällainen jo tapahtuu eristyneisyydessä ja asiantuntijat osoittavat, että on yhä suurempia ongelmia, jotka liittyvät impulsiivisuuteen ja pakonomaisen käyttäytymiseen. Mitä tulee alaikäisiin, yleiset suojatoimet eivät toteudu heidän kohdallaan. Online rahapeli on vaikeampi valvoa, koska sen tarvitaan paljon resursseja, että voidaan identifioida, kuka pelaa, kuka maksaa ja kenellä on tällainen addiktio-ongelma. Tarvitaan selkeitä suur- suuntaviivoja, miten tarttua asiaan niin, että voidaan tehdä konkreettisesti jotakin ja tarttua ongelman alaikäisten kohdalla ja varmistaa, että kaikkein haavoittuvammat kuluttajat saavat suojelua. Kiitoksia. Herra Van Dalen, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Puhemies, Äh, Alankomaissa meillä on noin 120 000 äh, peliriippuvaista, eli noin prosentti kansalaisistamme. Tämä johtaa hyvin vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, äh, taloudellisiin ongelmiin ja lopulta myös rikollisuuteen. Ja jäsenvaltioiden tulisi tehdä kaikkensa, jotta uhkapelejä ja niihin liittyviä ongelmia voitaisiin torjua mahdollisimman hyvällä tavalla joillain jäsenvaltioilla on täysin lailliset uhkapelimarkkinat ja näin nämä peliyritykset haluavat uskotella meille, että ei koko asia liity minkäännäköistä ongelmaa. Tämä on ihan normaalia liiketoimintaa, mutta näin ei todellakaan ole. Kyllä sosiaaliset kysymykset tulee nostaa rahan yläpuolelle. Ja Alankomaissa viranomaiset ovat päättäneet jatkossa hyväksyä vain valtion monopolin, mitä rahapelitoimintaan tulee. Ja jotenkin minusta tuntuu siltä, että tämä on kuitenkin vähiten huono ratkaisu. Ja ne jäsenvaltiot, jotka hyväksyvät uhkapelitoiminnan, eh, näihin maihin tulisi todella vedota, että ne tekevät kaikkensa tämän toiminnan rajoittamiseksi. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Filides. Kiitoksia puhemies. Tämä kysymys liittyy erityisesti sosiaalilainsäädäntöön ja yhteisöjen tuomioistuin tässä nyt on asettanut rajoja ja jäsenvaltiot voivat eh, näissä puitteissa sitten eh, kansallisessa lainsäädännössään päättää, miten eh, online-rahapelitoimintaa säännellään. Tähän ei tarvita siis mitään eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja Schindler tuomiossaan tai päätöksessään hän tuomioistuin totesi, että että rahapelitoimintaan liittyy kulttuurisia, myös uskonnollisia ja niin edelleen tekijöitä, mutta myös äh, mutta myös monia vaaroja, rikollisuutta, rahanpesua ja niin edelleen. Ja tämä täytyy hyvänen aika nostaa esiin. Eivätkö jäsenvaltiot nyt parhaiten tunne oman maansa tilanteen? Eivätkö jäsenvaltiot nyt ole parhaassa asemassa hoitaa tämä asia? Ja tämähän muuten komission toimeksiantamassa tutkimuksessakin todettiin. Ja samoin Rouva Schaldemusen 2009 mietinnössä täällä Euroopan parlamentissa todettiin. Mehän tuolloin hyväksyimme tuon tekstin. Joten kyllä tässä on se johtopäätös tehtävä, että ei sisämarkkinoita voi jättää vastuuseen tästä arkaluontoisesta hyvin herkästä aiheesta. Ei, vaan kyllä tässä on otettava yhteisön tuomioistuimen päätös huomioon. Herra Komi. Della corte... Haluaisin aloittaa tuomioistuimen päätöksestä, koska mahdollisuus jäsenvaltioille kieltää yksityisiä toimijoita toimimasta rahapalvelu, rahapelialalla korostaa sitä, että täytyy todellakin hallinnoida näitä kannattavia markkit, markkinoita, jotka ovat täynnä riskejä kuluttajille, koska puuttuu harmonisaatiota yhteisön tasolta rahapelikysymyksessä jokainen maa on vapaa päättämään omasta suojatasostaan ja rajat täytäntöönpanemisen väillä ei ole aina niin selkeä, mitä tulee näihin rajoituksiin. Komissio on ryhtynyt rikkomismenettelyihin joitakin jäsenvaltioita vastaan ja tiedän, että Italia kuuluu näihin maihin, koska he, siellä on rikottu tätä palvelujen tarjoamisen vapautta vastaan. Tuomioistuin vastusti tätä mutta äh, kuitenkin suojeltiin tällaista järjestelyä Portugalissa. Nyt EU pitää varmistaa, että meillä on harmonisoitua sääntelyä koko EUn alueella rahapelikysymyksissä. Kaikissa jäsenvaltioissa meidän pitää voida mennä pidemmälle kuin nämä taloudelliset edut, jotka ovat tässä mukana. Tarvitsemme kunnollista kuluttajan suojaa, se on erittäin tärkeää, ja erityisesti pitää suojella nuorisoa. He ovat usein petosten pääuhreina. Herra Correira de Campos. Caros colegas, estamos perante um, um aparente conflito entre duas políticas caras à União Europeia, a proteção dos consumidores. Tässä on asioita, jotka ovat hyvin lähellä EUta. Tässä on kuluttajan suoja ja julkinen etu toisaalta ja toisaalta sitten vapaus tarjota palveluita kautta EUn alueen sopusoinnussa äh, tuomioistuimen oikeuskäytännön vuoksi jäsenvaltioilla täytyy olla autonomilainsäädännössään äh, säännellä äh, uhkapelejä ja online-rahapelejä. Tämä on hyvin arkaluontoinen alue, jossa käsitellään tärkeitä sosiaalisia arvoja, jotka liittyvät tällaisen antisosiaalisen käyttäytymiseen rahapeleissä, mutta myöskin kansalliset perinteet ovat kyseessä, että miten näistä, tästä toiminnasta kanavoidaan ähm, tällaisen hyväntekeväistyöhön rahoja. Oikeuskäytäntö Luxemburgista on asettanut johdonmukaisen oikeudellisen ajattelun linjan, jonka pitäisi johtaa EUn toimielimet, erityisesti komissio, ottamaan selkeämmän kannan. Kyse on siitä, että luodaan tällaiset oikeuspuitteet, jotka koskevat näitä rajat ylittäviä toimia jossa voidaan torjua organisoitua rikollisuutta, joka tällaista uhkapeliä organisoi laajentuakseen. Ja tämä todellista kuluttajan suojaa täytyy tarjota tällä online-rahapelialueella. Herra Barnier, odotamme uudelta komissiolta paljon, joka nyt toimensa ryhtyy, ja toivomme, että tämä alue on äh, tärkeim- yks- yhtenä tärkeimmillä sijoilla toiminnassamme. minuuttia. Äh, vážené dámy a pánové, jak všichni víme... Hyvät naiset ja herrat, Kuten kaikki hyvin tiedämme, uhkapelit ovat hyvin tiukasti säännötyä monessa jäsenvaltiossa. Kuitenkin tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun isoin kasino on nyt sitten internetissä. Tekniikat, jotka liittyvät uhkapeli, uhkapeleihin, kehittyvät hyvin nopeasti. Ja laki hitaasti pääsee mukaan tähän junaan. eu tuomioistuin sitä, siltä usein pyydetään äh, ratkaisuja uhkapeliasioissa online-rahapeleissä, mikä osoittaa, että oikeuskäytäntö äh, ei ole epäs... siis tällä alueella ei ole ihan selvää. Online-uhkapeli uh-, ja pidetään usein oikeudellisessa mielessä harmaan alueena. Ja meidän täytyy kunnioittaa sitä mielestäni, että jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla vastuu antaa lupia online-rahapeleille. Samaan aikaan olen sitä mieltä, että olen varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että kansallisen, kansallinen laki ei voi olla eurooppalaisen lainsäädännön vastaista ja palvelujen vapaan tarjoamisen periaatetta vastaan. Sekin tasavallan laki ei mahdollista tsekkiyhtiöiden saada lupia online-rahapeleille –

Kiitoksia puhemies ja haluaisin edellisiä puhujia kiittää ja kollega Kristen Schaldemussia tästä kovasta työstä tässä alueella. Kuten aiemmat puhujat ovat sanoneet, uhkapelit eivät ole mikä tahansa palvelu ja nämä negatiiviset seuraukset uhkapeleistä, niitä ei voida liikaa painottaa, kuten kollegat ovat sanoneet. Kaksi mittakaavaa on kansainvälisesti olevassa Toinen on tällainen tilastollinen indeksi ja toinen tällainen kanadalainen uhkapeliindeksi. UK sitä on käytetty ja oletetaan, että UK prosent, tai siis Hollannissa oli prosentti, mutta 200-300 000 aikuista suunnilleen aikuisia on, joilla on uhkapeliongelma. Mikä ongelma oli sitten kautta EU? Jos ajatellaan, että vihreä kirja esitettäisiin, niin haluaisin, että komissio saisi käyttöön kunnollisia tilastoja että olisi selvitys siitä, mitkä vaikutukset ovat uhkapeleistä EU-kansalaisille. Tämä olisi hyvin hyödyllinen tieto otettavaksi mukaan keskusteluun, niin että olisi tällaista sarvenpäätuntumaa. Haluaisin myös tuomioistuimen tuomioita käsitellä, kun katsotaan näitä sanamuotoja, jotka koskevat rikollisia yhteyksiä, niin, niin meidän täytyy varmistaa siinä, että online-rahapeliyhtiöt eivät käytä rekisteröitymistä eri maahan kuin missä ne toimivat tällaiseksi äh, suojaksi, jotta ne voivat kätkeä tai peittää mahdolliset laivastaiset toiminnat. Toivotan teille onnea, herra Barnia, tässä uudessa tehtävässänne. Rova McKinnes, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja minä haluan myös onnitella komission jäsen Barnieta. Tämä ei ole helpoin aihe, josta aloittaa uranne komission jäsenenä, mutta uskallan sanoa, että edeltäjänne herra McCreevy ei varmaan pääsi vastaan tai tähän Nyt näyttää, että tässä on kaksi ajattelutapaa. Parlamentin ajattelutapa on tietysti ihan selvä ollut viime vuoden maaliskuun päätösohjelmasta lähtien. Kolme ja kohtaa sitä kannattaa siteerata. Siellä sanotaan hyvin selvästi, että jäsenvaltioilla on intressi ja oikeus säännellä ja kontrolloida uhkapelimarkkinoita. Sillä sanotaan hyvin selvästi myös, että online-operaattoreiden pitäisi noudattaa jäsenvaltioiden lakia, joissa he palveluja tarjoavat. Ja puhdas sisämarkkinalähestymistapa ei sovi tähän hyvin arkaluontoiseen alueeseen. Lainsäätäjille ja jäsenvaltioille ongelma on se, että markkinat ovat edellä meitä. Kehityskulut tällä alueella ovat ylittäneet olemassa olevan lainsäädännön mahdollisuudet ja jatkavat näin. Pidämme sitä tai emme. Ihmiset nauttivat uhkapeleistä. Henkilökohtaisesti milloin shoppailisin kenkiä, mutta ihmiset tekevät kiksejä saadakseen eri asioita. Ne, jotka ovat puhuneet uhkapeliongelmista, oli sitten on uhkapeleistä vai ei, siihen kuuluu todella suuria sosiaalisia asioita. Ihmiset, joilla on addiktio, menevät liian pitkälle. Mutta täytyy muistaa, että jäsenvaltiot tukevat lottopelejä. Se on ihan laillistettu muoto mahdollisen addiktion tukemiseen. Eli tässä ei ole selkeyttä tässä asiassa. Ongelma jälleen parlamentille kuitenkin, ja ole yleensä on se, että ei ole johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden kesken ja kuitenkin kansalaisemme käyttävät palveluja oman maansa ulkopuolella ja he haluavat niin tehdä. Vihreä kirja olisi hyvin tervetullut, se on suuri haaste teille se saada aikaan ja saada koottua tietoa tästä asiasta. Ja se on oikeastaan se ongelmikin, että paljon puuttuu tietoa ja komission täytyy äh, asiaan antaa oma panoksensa. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Repo, puolitoista minuuttia

Kiitoksia. rouva puhemies. Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Komission jäsen lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Me olemme voineet havaita online-rahapelien varsinaisen uuden tai varsinaisen kukoistuksen nyt nousseen ja meidän on siksi kaikkein heikommassa asemassa olevia kansalaisia erityisesti suojeltava. Yhä useammalla kansalaisella on pääsy online-rahapeleihin. Nuoret osaavat käyttää nettiä ja unelma oman elämän muuttamisesta ja parantamisesta on johtanut ja johtaa usein aivan katastrofiin ja koko elämä murenee. Ja kun ajatellaan näitä online-rahapelejä pelaavia. Heillä ei ole sosiaalisia kontakteja. He pelaavat netissä ilman, ilman yhteyttä muihin ihmisiin ja tämä noidankehä on näin valmis. Ja me tiedämme vain ja olemme nähneet vain jäävuoren huipun nämä vahingot ovat erittäin suuria. Meidän tulee lähestyä asiaa kokonaisvaltaisesti, paitsi ennaltaehkäisyn, myös terapian ja kuntoutuksen kautta niin, että ne ihmiset, jotka ovat peliriippuvuuteen joutuneet. On muitakin riippuvaisuuksia. Ajatellaan alkoholia, tupakkaa tupakkaa, ajatellaan huumeita ja ajatellaan peliriippuvuutta. On valitettavaa, että ehdotus, jonka kollegan kanssa tein, ei vasemmiston vastustuksen vuoksi mennyt läpi. Olen tästä aiheesta erittäin kiinnostunut. Ja onko todella, kun ajatellaan ajatellaan äh, huumeiden äh, torjuntaa, niin tämähän on yhtä vakava. Rouva Rapti, minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Syy sille, että me olemme Euroopassa turvassa ja että Euroopassa asiat ovat hyvin, niin syy sille on se, että me kunnioitamme kansallis, kansallisia eroavaisuuksia. No nyt meillä on tässä edessämme uusi ongelma. Tulisiko Euroopan vai tulisiko jäsenvaltioiden saada sanoa tässä kysymyksessä viimeinen sana? Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja Internethän on äh, valtava alue, se on todella kiehtova, mutta myös hyvin vaikea valvoa. Ja kilpailuperiaate on luonnollisesti, vapaa kilpailu on hyvin tärkeä kulmakivi sekin Euroopalle, mutta meidän on löydettävä nyt tasapaino näiden eri puolien välillä. Ja tämä mielestäni näkyy erinomaisesti tuomioistuimen päätöksissä. Yhtäältä ymmärretään, että on puolustettava yleistä hyötyä kansallisella tasolla, mutta toisaalta katsotaan, että on myös aivan suhteettomia toimia, jotka itse asiassa loppujen lopuksi kääntyvät kansalaisia vastaan. Minä tiedän, mitä neuvotteluja ja keskusteluja Euroopan parlamentissa on käyty, ja nyt me odotamme komissiolta ehdotuksia, mitä komissio aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että kansallinen pelivara tässä asiassa säilyy, mutta toisaalta voidaan torjua myös petoksia ja rikollisuutta. Minä uskon kaikkeen siihen, mitä täällä on tänään kuultu ja kuulen, että te olette tai sanotte, että on eri kantoja, mutta kyllä meidän, me olemme varmasti kuitenkin kaikki haluamme samaa loppujen lopuksi. Karas, Herra Karas, kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ja todella komission jäsen, mukava, että olette nyt paikalla ensimmäistä kertaa, näin voidaan sanoa. Kyse on tässä myös sosiaalisen markkinatalouden mallista. Tässä nyt on jännitteitä. Yhtäältä tarvitaan lisää markkinoita. Meidän on toteutettava sisämarkkinoiden yhdentyminen, mutta toisaalta meidän on kannettava vastuumme ja juuri rahapelien osalta meidän on suitsittava markkinoita ja meidän on kannettava vastuumme. Niin kuin rahoitusmarkkinoidenkin suhteen, aivan samoin rahapelimarkkinoiden suhteen emme mitenkään voi hyväksyä sitä, että kukin tekee mitä lystää. Ei todellakaan. Kyse on kasvattamisesta, kyse on rahanpesusta, kyse on rikollisuudesta, kyse on vapaudesta. Ja kaikki nämä asiat meidän tulisi saada yhdistettyä. Meillä ei ole myöskään selkeitä määritelmiä. Me puhumme rahapeleistä, mutta on hyvin erilaisia rahapelejä, on hyvin erilaisia määritelmiä. Siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että ilmaisitte äh, halukkuutenne valmistella vihreä kirja aiheesta, sillä tämä, äh, tähän asiaan liittyvät myös erilaiset äh, kulttuuritaustat ja sisämarkkina lähestymistapa puhtaana ei sovi tämän asian käsittelyyn. Tässä tarvitaan myös Euroopan unionin poliittiset puitteet ja jäsenvaltiot tuntevat, että on yhteiset pelisäännöt ja myös markkinoilla toimijat, mutta samalla emme saa myöskään vesittää jäsenvaltioiden oikeuksia. Meidän on huolehdittava oikeuden ja turvallisuuden toteutumisesta markkinoilla. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Pantseri. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvää huomenta komission jäsen. Tiedämme, mitä eroja kansallisissa laeissa on. Ja tiedämme, että tällä hetkellä on eri tulkintoja eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä, mikä johtaa hyvin suuriin rik- määrin rikkomusmenettelyjä jäsenvaltioita vastaan. EUn selkeän politiikan puute on asia, voidaan enää hyväksyä, kun otetaan huomioon nämä haasteet, joita edessä on, ja kun otetaan huomioon se, että interaktiivinen online-rahapeli on tällainen kansainvälinen palvelu. Uutta tekniikkaa kehittyy koko ajan ja se on johtanut siihen, että online-pelien määrä on lisääntynyt. Ja monet näistä palveluista online-rahapeleissä ovat rajat ylittäviä. Olen vakuuttunut, että Euroopan toimielimet täytyy tarttua tämän yhteiseen haasteeseen kuluttajiemme suojelussa, erityisesti nuorien suojelussa. Meidän täytyy petoksia estää, meidän täytyy myös torjua laitonta uhkapeliä ja laittomien palvelujen tarvitsemista. Jäsenvaltiot eivät pysty tähän yksin. Joten haluan, että komissio vastaa huoliimme parlamentissa. Meidän täytyy tällaisten yhteisöllisen kehyksen puolesta tehdä työtä EU-ssa. Tämä on olennaista. Emme epäile, että olisi päättäväinen tässä. Me pidämme hyvänä vihreä kirjaa. Me konsultaatiot pidän hyvänä. Yksi ehto on se, että voimme tehdä työtä yhteisen lainsäädäntön kanssa, on se, että konsultaatioille tavoite itsessään. Aiemmin komissiolta tuli paljon vihreitä kirjoja valkoisia kirjoja, eikä koskaan, eivätkä ne koskaan johtaneet mihinkään ehdotettu lainsäädäntöön. Tässä tarvitaan päätöksiä, eikä sanoja. Kiitoksia seuraavaksi, Rova Korhola. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Kun tarkastellaan kantoja, joita tuomioistuin, neuvosto, komissio ja parlamentti ovat tähän mennessä asiasta ottaneet rahapelisektorista, vetäisin seuraavat johtopäätökset. Käytännössä kaikki jäsenvaltiot ja parlamentti eivät hylkäävät tässä alkuperämaa periaatteen eivätkä tun- ja keskinäisen tunnustamisen periaatteen tällä herkällä alueella. Tuomioistuin hyväksyy tällaisen, koska se selvästi on ilmaissut sen myös syyskuun päätöksessään. Tämä tarkoittaa komissiolle sitä, että se aloittaa vastaa, esittää avainargumenttinsa, jota on sen käyttänyt kaikissa rikkomismenettelyissä. Jäsenvaltiot ovat vapaita asettamaan omat poliittiset tavoitteensa uhkapelikysymyksissä ja määritellä, määrittelemään suojelun tason, jota pitävät kansalaisilleen tarpeellisena. Neuvosto ja parlamentti ovat tehneet käsikädessä työtä vuosien ajan 2006-2007. Molemmat sopivat siitä, että otetaan pois rahapelit ja uhkapelit äh, äh, palveludirektiivistä ja audiovisuaalista direktiivistä. Sitten Charles de Mosan mietintö koski myös tätä aihetta ja sama linja on jatkunut Ruotsin ja Espanjan kausilla. Saldemosen mietinnössä olin itse vastuussa EPPn linjasta ja jaan e- hänen kantansa asiassa. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko te sitä mieltä, että komission pitäisi lopultakin alkaa auttaa jäsenvaltioita, kun ne taistelevat kaikkea laitonta vastaan, siis luvatonta peli, pelien tarjontaa, eikä vastata vain kysymyksiin, joihin on aikaisemmin vastattu. Ja jos näin on, miten tähän asiaan tartutaan? Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa herra Sonik. Ei ole epäilystä, että kapellimarkkinat kehittyvät Euroopassa hyvin dynaamisesti. 40 prosenttia markkinoista uhkapeleissä maailmassa on juuri Euroopassa ja siitä tulee suurempia voittoja. Neljä viime vuoden aikana voitot ovat kaksinkertaisesti kasvaneet 11 miljardin euroon. Tilastosvara lukee, että tämä asia etenee ja ylittää rajat. Markkinoiden kehitys ja kuluttajien asenteiden muutos myös vaativat sitä, että EUssa täytyy reagoida. Yhteisellä lainsäädäntökehyksen puute on tästä hyvä esimerkki tässä. Se osoittaa, että ei ole reaktoitu, reagoitu tarpeeksi. Dynaamisesti kehittyvä uhkapelimarkkina on asia, jossa tarvitaan yhteisiä selkeitä sääntöjä, jotta voidaan minimoida rahanpesupetokset petokset ja riippuvuusongelmat avoimien ja selkeiden sääntöjen pitäisi olla perusta yhteiselle markkinoilla toimimiselle ja ennen kaikkea suojella eurooppalaisia kuluttajia uhkia vastaan. Täytyy informoida kuluttajille mahdollisista negatiivisista seurauksista online-rahapelaamisesta. Nuoret ihmiset, kuten päätöslauselmassa maaliskuussa viime vuonna muistutimme, eivät pysty erottamaan äh, tällaisia käsityksiä, kuten äh, voittotodennäköisyys on, riski. Ne tietysti voivat johtaa sitten nuorten ihmisten addiktoitumiseen. Yhä useammin komissio tai komission täytyy ottaa huomioon tämä hyvin nopea kehitys eh, uhkapelimarkkinoilla – Tietysti tähän komission toimimattomuuteen voi johtaa se, että eivät ole itse kasvaneet nuorina tällaisen aikana, jolloin internetissä on voitu pelata uhkapelejä. Komission täytyy analysoida koko ongelma kokonaisuutta tässä uhkapeliasian yhteydessä ja ottaa huomioon kaikki yhteiskunnalliset oikeudelliset seuraukset tästä asiasta. Ja täytyy saada aikaan mahdollisimman korkeat standardit yhteisesti, jotta voidaan erottaa se, mikä on tällaista vilpillistä kilpailua urheiluvedonlyönnissä mikä on reilua kilpailua urheiluvedonlyönnissä. Seuraavaksi Rouva Antonescu, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kun säännellään rahapelimarkkinoita Euroopassa, on kyse sitten perinteisestä toiminnasta tai verkkotoimista, on herkkä kysymys uhkapeliteollisuus viime vuosina verkossa on tehnyt valtavia voittoja ja laajentunut. Jotkut vaativat, että kiellettäisiin tällainen pelaaminen. Toiset ovat tästä mieltä, että tällainen kielto toisi mukanaan sen, että toiminta vain lisääntyy sääntöjen ulkopuolella. EU-ssa jäsenvaltioilla on yhteisiä tavoitteita. Hehän haluavat sääntelyä, haluavat suojella alaikäisiä, ratkaista riippuvuusongelmia, löytää sopivia toimia, joilla voidaan valvoa avoimuutta, sääntöjen toteutumista, mainontaa, estää riippuvuutta ja liiallista uhkapelaamista verkossa. Koska harmonisaatiota ei ole, jäsenvaltiot voivat itse asettaa tavoitteensa politiikassaan ja voivat määritellä toivotun suojan tason, vaikkakin tavoite tuntuu samalta, niin ongelman ratkaisu ei silti ole helppoa, mutta ei pidä Tämä on kuitenkin, pitää myöntää, että tämä on huomattavaa toimintaa, jossa ei noudata pelkästään sisämarkkinasääntöjä. Uhkapelit ovat mahdollisia rajat ylittävässä toimintassa tuovat miljardeja, miljardeja voittoa. Tuomioistuimen päätökset eivät nekään saa aikaan tarvittavaa lähentymistä sääntelyssä. Komissio edelleenkin joutuu kohtaamaan varsin ristiriitaisen todellisuuden toisaalta. Jäsenvaltioiden toimivaltuus sääntelyssä on tosiaan se, että toisaalta toimijat valittelevat näistä rajoituksista, joita kansallisella tasolla tehdään. En kyllä tue itse uhkapeliä, mutta ei voida kieltää, että näitä pelejä ei olisi olemassa. Siksi tarvitaan harmonisoitua lainsäädäntöä, joka voi säännellä taloudellisten toimijoiden toimintaa, mutta erityisesti suojella kuluttajia. Tässä ajattelen tietenkin sellaisia kuluttajia, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa. Meidän pitää varmistaa, että pelaamista hallinnoidaan ja valvotaan tehokkaasti. Kiitos. Herra Dois, kaksi minuuttia. Köszönöm a szót, kedves barátsággal köszöntöm. Kiitoksia, puhemies haluaisin äh, minäkin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tänne komission jäsen äh, Barnierin ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää työssään komission jäsenenä. Vetäisin tässä nyt ehkä yhteen ja totesin, että ensinnäkin internet ja erityisesti äh, internet-rahapelit ovat merkittävä haaste yhteiskunnallemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja myös terveyteen liittyen. Näitä vaikutuksia ei vielä edes tunneta. Päätöslauselmamme vuodelta 2009 toteaa selvästi, että online-rahapeleillä voi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi Äh, peliriippuvuuteen liittyen tai rahanpesua ajatellen. Tämän lisäksi, ihan kun puhutaan laillisista rahapeleistä, niin voidaan, voidaan todeta, että tämä ö, ähm, skandaali nyt ö, äh, tietenkin liittyy kaikkiin ja nostaa epäilyksiä. Katson, että kyse ei ole suinkaan vain sisämarkkinoista, vaan kyse on kuluttajien suojelusta. Eli meidän sääntöjemme täytyy keskittyä juuri kuluttajina heidän suojelemisensa. Haluaisin tehdä, määritellä kolme ehdotusta. Me tarvitsemme eurooppalaiset yhteiset säännöt, jotka ottavat huomioon eh, ja asettavat asioiden keskiön erityisesti kuluttajien suojelun sekä ennalta ehkäisyn niin, että kun tulee näitä riippuvuussairauksia, tästä on huolehdittava ja samoin, samoin tästä ei saa tulla rikollisille kannattavaa toimintaa. Meillä, meidän on luotava todella kattavat säännöt. Tämä on todellinen haaste. Sitten herra Higgins arvoisa Kiitoksia puhemies. Kuten monilla aloilla rahapelit ovat hyötyneet teknologiasta. Tähän liittyy plussia ja miinuksia. Hyvänä puolena on se, että tämä helpottaa asiakkaan toimintaa, on helpompi äh, tehdä, pelata ja harjoittaa vedonlyöntiä. Ennen puhuttiin vain urheilusta, raveista, mutta nyt on monia muitakin alueita. Ja Irlannissa olemme nähneet että tämä on varmasti lisääntynyt, valtuussa lisääntynyt, tämä koskee monia eri alueita. Miinuksena on petokset, sovitut pelitulokset, riippuvaisuus. On arvioitu, että iso britannissa pelkästään tällainen järjestö Gamblings Anonymous olisi 600 000, joka on mukana tässä toiminnassa ja on pyrkii pääsemään eroon tästä ongelmasta. Tämä on yleinen ongelma myös EU:ssa. Meidän pitää tarkastella tuomioistuimen päätöksiä. Siinä sanotaan, että jokainen jäsenvaltio itse asettaa omat sääntönsä. Tarvitaan kuitenkin yhteistä politiikkaa, koska rahapelit ylittävät rajat. Sitä toim- harjoitetaan kaikkialla EU:ssa ja meidän pitää kiinnittää huomiota näihin hyvin suosituksiin, joita tehtiin vuonna 2009. Näitä pitää tarkastella uudestaan. Esimerkiksi jäsenvaltiot tekevät läheisessä yhteistyössä, että ratkaisivat sosiaalisia ongelmia, joita syntyy rajat ylittävästä rahapelitoiminnasta. Toiseksi meidän täytyy suojella kuluttajia petosta vastaan ja tarvittaisiin yhteinen kanta tässä asiassa. Kolmanneksi tarvitaan yhteiset säännöt ja sääntelyt, mitä tulee mainontaan ja miten edistetään verkkopelitoimintaa. Ja sokerina pohjalla, mitä tulee luottoihin, lainoihin, pitäisi varmistaa tämä ja varmistaa ikärajojen toteutuminen. Täällä aikaisemmin sanottiin aivan oikein tästä. Me puhumme täällä paljon ja me puhumme päätöslauselmista, suosituksista, ja ne ovat kaikki varsin hyviä ja suositeltavia, mutta loppujen lopuksi mitä meidän oikein täytyy tehdä on muuttaa ne kaikki toiminnaksi muutoin. Tämä on pelkkää sanahelinä. Me puhumme siis toiminnasta ja aikataulusta ja tämän takia minä käännyn komission puoleen ja odotan mielenkiinnolla vastausta. Kiitoksia. Jos herra Higgins. Nyt annan puheenvuoron Rova Morgunaitelle. Kaksi minuuttia. Puhemies, kukaan ei voi kieltää sitä seikkaa, että uhkapelit verkossa synnyttävät kaikenlaisia ongelmia, joista koko yhteiskunta kärsii. Se on moni monimutkainen, monipuolinen ongelmakimppu globalisoitussa maailmassa. Tähän vaikuttaa tämän uuden tyyppinen riippuvuus, joka vain lisääntyy vuodesta uusi lähtien rahapelit verkossa ovat vain lisääntyneet. Ja on voitu osoittaa, että tämä linja jatkuu. Meillä ei ole vielä sääntelyjärjestelmää olemassa pelien alalla ja näin ollen markkinoiden toimet voivatkin tästä iloita, kun taas yhteiskunnalle tämä on suuri ongelma. Sanotaan, että pitäisi ensin varmistaa palveluiden vapaa liikkuvuus ja että jäsenvaltioiden pitäisi itse varmistaa suojelu. Liettua on maa, jossa uhkapelit ovat kiellettyjä, mutta liettulaiset kansalaiset kyllä voivat pelata netissä, joten mekään emme ole, mekään emme ole suojeltuja. Tämän takia on tärkeää luoda sääntelyjärjestelmä, joka on yhteinen on kyse siitä, että kiinnitän huomiota aivan erityisesti alaikäisten suojeluun ja pitää valvoa myös näiden, tämän liike, tätä liiketoimintaa. Mitä tulee alaiksiin, ei ole kyse siitä, että heitä suojellaan rahapeleiltä, vaan kyse on siitä, että suojellaan muilta peleiltä, jotka synnyttävät todellisen riippuvuuden – Esimerkiksi väkivallan kohdalla pitää heitä suojella. Internet ei tunne rajoja ja niin kauan kuin meillä on erilaisia sääntöjä käytössä, niin samat ongelmat jatkuvat. Vähän niin kuin ilmastonmuutoksessa emme voi löytää siihen muuten ratkaisua. Kiitoksia. Tässä olikin mielenkiintoinen vertaus. Ehkä vähän uhkarohkea, mutta ymmärrän, ymmärrän kyllä, mitä tarkoititte tässä. Sitten puheenvuoron saa herra Boris. Kaksi minuuttia. Szanowny panie przewodniczący, chciałem... Rouva puhemies. Kysymys komissiolle myös. Siis tällaisen kollegani Nitran puolesta, joka ei pystynyt tänään matkustamaan Strasbourgiin. Haluaisin kysyä komissiolta, voiko komissio kommentoida jäsenvaltioiden viimeaikaisia lainsäädäntömuutoksia koskien näitä tämän yhteisen tuomioistuimen tuomioita. Äh, Aikooko komissio ryhtyä toimiin, joilla saataisiin yhteinen lainsäädäntö, jolla voitaisiin säännellä äh, uhkapeli, uhkapelien pelaamista online, erityisesti ottaen huomioon kuluttajan suoja. Myöskin äh, kun otetaan huomioon riippuvuuden torjunta ja järjestäytynyt rikollisuus, joka yhä useammin toimii kontrolloimattomasti. Onko niin, että komission mielestä yhteinen EU-säännöstö ei ole pakollista tänä aikana, kun jäsenvaltiot kuitenkin toisaalta eivät pysty jarruttamaan kansalaisten pelaamista, niin tällä alueella näyttää siltä, että oikeussääntely ei ole soveltuvaa nykyiseen tilanteeseen, joka internetin palvelumarkkinoilla kehittyy. Eli kysymys siitä, että mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tällä alueella yhteiset, yhteinen lainsäädäntökehys mahdollisesti yhteinen kaikille jäsenvaltioille. Kiitoksia. Merci, monsieur Boris. maintenant la parole. Kiitoksia. Ja puheenvuoron saa nyt Manders. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Ik wil eh, commissaris Barnier feliciteren met... Kiitos, puhemies esitän onnitteluni tästä komissaarin tekemästä työstä ja toivotan hänet tervetulleeksi. Tässä on kuitenkin koko lailla tehtävää. Palveludirektiivi, Polkensteinin direktiivistä puhuttiin pitkään ja hartaasti. Siitähän suljettiin pois nämä pelit ja pahoittelen sitä, sillä mehän emme ole uskaltaneet oivaltaa, että tämä on kuluttajien kannalta ongelma. Hyvin usein olemme kuulleet että viranomaiset toisaalta mahdollistavat monopolin, toisaalta taas ei. Se on tavallaan tilanne, joka synnyttää epävarmuutta. Tämä on pahoiteltavaa ja tämä liittyy myös siihen, että meiltä puuttuu rohkeutta tarttua tähän asiaan ja usein pistetään vain pääpensaaseen piiloon. Ne järjestöt, jotka tarjoavat pelejä, luovat aina uusia mahdollisuuksia, löytävät uusia porsaareikiä, ja tällä hetkellä me tukeudumme fyysisiin rajoihin, mutta tämä on jo äh, kaukana takanapäin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saadaan eurooppalainen konsepti näihin online-peleihin. Me tarvitsemme selkeää lainsäädäntöä ja operaattorit täytyy ottaa mukaan sääntelyyn, kuluttajia täytyy suojata ja rikollisjärjestöt täytyy sulkea ulos. mutta mitä merkitsee myös sitä, että me, meidän täytyy lopettaa se, että jäsenvaltiot voivat edelleenkin ylläpitää monopoleja. Näiden, tämän EU-tuomioistuimen rajoittavan politiikan takia tilanne on hyvin mutkikas. Meidän täytyy osoittaa rohkeutta, jotta me todellakin voimme tehdä jotakin kansalaisten eteen ja voimme taistella rikollisia järjestöjä vastaan. Ne, jotka täällä väärinkäyttävät näitä pelejä, meidän täytyy saada ne kiinni. Meillä on paljon tehtävää ja toivotankin teille paljon onnea tässä työssä. Ja ehkäpä teidän kannalta olisi kiinnostavaa selvittää palveludirektiivin toteutuminen. Parlamentti on kiinnostunut tästä, sen pitäisi sujua hyvin, olen kuullut. Kiitoksia ja Obermeier saa puheenvuoron kaksi minuuttia puoli minu- kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Tuomioistuin käy läpi tässä oikeusjutussa 8952 sitä, onko tässä rikottu EUn lainsäädäntöä. Portugal kielsi rahapelitoiminnan tarjoajan, tarjo, tarjonnan maassaan jalkapallopeleissä ja tämä päätyi EUn tuomioistuimen. Ja tässä sanottiin, että Portugal rikkoi vapaata palvelun tarjoamismahdollisuutta. EU-ssa täytyy olla vapaus vastaanottaa tiettyjä palveluita ja tämä tarkoittaa sitä, kuitenkin sitä, että syrjintää ei saa tapahtua. Eli ulkomaiset tarjoajat eivät saa olla huonommassa asemassa kuin sisäiset tarjoajat. Ja tällainen rajoittaminen ei saa olla syrjivää. Kuitenkin EU, EUn tuomioistuin äh, sanoi, että rajo, äh, toimintaa saa rajoittaa, jos nämä toimet ovat yleisten etujen vastaisia. Täytyy saada aikaan äh, kuluttajan suoja ja samoin pitää suojella peliriippuvuudelta. Tähän liittyy monenlaisia ongelmia. Saksassa pelkästään on 200 000 peliriippuvaista ja monet heistä ovat nuoria. Ja monet ovat vasta 13-vuotiaita. Ja samoin äh, ei voi olla niin, että yksityiset palveluntarjoajat, jotka noudattavat tiettyä suojaa, tarjoavat hyvän kuluttajan suojan jäävät usein tämän ulkopuolelle ja annetaan taas paremmat mahdollisuudet toisille toimijoille. Tulee olemaan hyvin hankalaa ratkaista tätä ongelmaa, joka on näin kaksijakoinen, niin että kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Kiitoksia kovasti. Ja sen jälkeen Catch the Eye-osio. Annan puheenvuoron edustaja Kolinolle minuutti. Kiitos puhemies. Aluksi haluan toivottaa työn iloa komission jäsen Barnierille. Tätä hän tarvitsee. Hyvät kollegat, rahapelit vaikuttaa luonteeltaan yksittäisiin pelaajiin psyykkisesti ja tämä vaikuttaa myös kulttuurisesti yhteiskuntiin. EUn tuomioistuin teki viisaan päätöksen tässä asiassa. Se antaa kaikille jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa rahapelejä internetissä. Tämä Portugalin tapaus vahvistaa sen, että EU:ssa on 27 erilaista lainsäädäntöä tältä osin. Sisämarkkinoilla ei ole lähdetty harmonisoimaan rahapelejä. Jos tähän lähdettäisiin, tämä vaikuttaisi negatiivisesti yksittäisiin kuluttajiin ja erityisesti kaikkein heikommassa asemassa oleviin ja nuoriin pyydämme komission jäsen Barnierilta, että saadaan sellaiset lainsäädäntöpuitteet, jossa sovitaan yhteiset säännöt ja käytännössäännöt tarjo- palvelun tarjoajille niin, että voidaan suojella kansalaisia rahapeleissä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schwer, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja, puhemies, hyvä komissaari. Toivotan teille kaikkea hyvää uudessa virassanne. Uhkapelien pelaaminen on uudenlainen, moderni ähm, riippuvaisuuden muoto. Se on tietynlaista modernin ihmisen eskapismia. Internet, internetin kautta uhkapelaaminen on totta ja meidän täytyy Euroopan unionissa toisaalta tasapainottaa palveluiden vapaa liikkuvuus ja toisaalta meidän täytyy suojella kuluttajia. Mutta mikä suunta valita? Jos me jätämme turhan paljon toimivaltoja jäsenvaltioille, emme pysty hankkiutumaan eroon niistä ongelmista, joita uhkapeli netissä aiheuttaa. Tähän liittyy, liittyvät myös sellaiset asiat kuin rahanpesu ja muut ongelmat. Meidän täytyy myös puuttua monopoleihin, joissa tietyt toimijat kansallisvaltioissa saavat luvan tarjota uhkapelimahdollisuuksia. Minä vastustan uhkapelejä ja toivoisin, että komission vihreä kirja pystyisi ratkaisemaan tämän ongelman niin, että kaikki voisivat siitä hyötyä, niin kansalaiset kuin jäsenvaltiotkin. Kiitos. Seuraavaksi Figue Reido saa minuutiksi puheenvuoron presidente senhor comissário estamos aqui perante um tema da maior importância para a defesa komission jäsen tämä aihe on kansalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä. Tähän liittyy paljon erilaisia petoksen riskejä sekä rahapeleissä, perinteisissä sellaisissa että internet-rahapeleissä. Jäsenvaltioiden täytyy saada jatkossakin päättää vapaasti tästä asiasta oman maansa lainsäädännön mukaisesti niin, että saadaan aikaan mahdollisimman hyvä suojan taso kuluttajille ja muille kyseessä oleville tahoille. Usein kyseessä ovat erilaiset sosiaaliset tahot, kuten Portugalissa. Tässä ei ole kyse siitä, että sovellettaisiin kilpailusääntöjä tai vapaan palvelun tarjonnan sääntöjä. Tämä ei ole mikään normaali toiminnan ala, vaan sellainen ala, joka vaikuttaa voimakkaasti kansalaisiin. Ja pyydämmekin että komissio kehittäisi asiaa siten, että jäsenvaltioille tunnustettaisiin toimintavaltuudet tässä asiassa. Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia, että saan tilaisuuden puhua ja sanoa muutaman sanan tästä kansainvälisestä ongelmasta. Tämä on tämä on, äh, johon voi äh, syntyä riippuvuussuhde samalla tavalla kuin huumeisiin. Toisekseen tällainen online-rahapeli on äh, erityisesti sellainen haitta, joka koskee nuoria, jotka, jotka ovat alttiimpia kuin vanhempansa, siksi he vaativat suojaa. Siksi pidän hyvänä tätä vihreän kirjan julkistamista, jossa lähdetään toteamaan faktat, mitä pelaaminen on. Ja omasta kaupungistani on esimerkki, jossa on 10 000, esimerk- 10 000 ihmistä ja jossa aikaisemmin on yksi tällainen pelipaikka, nyt on 18. Me tarvitsemme valmennusohjelmia, koulutusohjelmia nuorille ja parempia kouluttajia, ja me tarvitsemme parempaa lainsäädäntöä, jota voidaan suvata kaikissa maissa. Ja, ja toivotan kaikkea hyvää komissaarille tässä työssä. Kiitoksia. Ja viimeiseksi annan puheenvuoron edustaja Mulzerille. Olkaa hyvä. Online. Puhemies, keskustelu online-rahapelitoiminnasta ja monopolistisesta toiminnasta, pitäisi tämä riippuvainen lisenssistä vai mistä tämä tätä ei saa, ei saa unohtua sitä, että, että pelistä riippuvaista lukumäärä on lisääntynyt välttämättä. Kasinoissa harrastetaan psykologista koulutusta, jotta saatais, voitaisiin löytää peliriippuvaiset ihmiset. Tässä on valtava riski, kun online-toiminta lisääntyy, jolloin peliriippuvaisuus siirtyy internettiin. Siinä on uhanalaisena jopa työpaikka ja terveys. Ja siinä puhutaan kuitenkin tuhansien eurojen peliveloista. Toinen esimerkki, toinen esimerkki koskee nuoria. Ei auta, että kielletään nuorilta rahapelit, koska jokainen, joka kymmenes koululainen 14-18-vuoden elässä pelaa laittomasti internetissä lahassa, on siis sitten online tai lottoa tai totoa. Ja kuitenkin tiedämme monia strategisia esimerkkejä, jotka koituvat myös yhteiskunnan kustannukseksi. Kiitoksia. Ja nyt minäkin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne, hyvä komissaarin jäsen, ja seuraavaksi annankin teille puheenvuoron. Yeah. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Minä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette toivottaneet minut tervetulleeksi ja esittäneet rohkaisevat onnen toivotuksenne. Minä olen ennen ollut äh, parlamentin jäsen ja nyt olen tässä uudessa Baroson tiimissä ja olen hyvin päättäväisenä, päättäväisin mielin äh, halunnut ottaa tämän tehtäväni vastaan. Niin, kysymys joka, jonka edustaja Harbor selkeästi esitti, ja viittaa myös Ruulen, Gebhardin, Schwabin ja De Jongin mm, puheenvuoroihin. Tehän kysyitte, aikooko komissio osoittaa määrätietoisuutta ja aloitteellisuutta muutenkin kuin vain rikkomismenettelyyn? Niin. Minähän olen ollut nyt tässä niin 48 tuntia, joten haluaisin ehkäpä perehtyä tähän kysymykseen syvällisemminkin. Mutta tämä on minulle erittäin tärkeä kysymys. Useat teistä olette sanoneet, muun muassa Karas, Gebhardt ja eh, Figuareido, että tässä ei ole kyseessä samanlainen palvelu kuin mikä tahansa muu palvelu – ja juuri tästä syystä olette ihan oikeassa, kun peräänkuulutatte komissiolta tätä uutta lähestymistapaa ja konsultaatiota. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat vapaat valitsemaan oman lähestymistapansa, mutta kaikkien jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa perussopimusta ja kaikki jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tätä toimintaa täytyy säännellä ottaa huomioon ne riskit ja uhat, joita se saattaa asettaa yhteiskunnalle. Ja minä kuuntelin korva höröllä teidän puheenvuorojanne, jotka olivat erittäin selkeitä. Neuvoston, neuvostossa vallitsee eri, eriäviä mielipiteitä, eri jäsenvaltioilla on erilaisia käytänteitä ja perinteitä. vuoden 2006 palveludirektiivistä hän vedettiin pois sovellusalasta uhkapelit ja tuolloin komissiota ei konsultoitu. Mutta tämän jälkeen asiat ovat muuttuneet. Meidän tiimimme seuraavat hyvin läheltä neuvoston työryhmän työtä ja tiedän myös, että monet jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että että direktiivin sovellusalasta, äh, sovellusalaa muutettaisiin tässä, tällä kohtaa. Komissio ei kuitenkaan halua sulkea pois äh, rikkomusmenettelyn mahdollisuutta, ja siksi me olemmekin esittäneet äh, tai laatineet asiakirja. Minä itse olen käyttänyt sanaa vihreä kirja, mutta minun täytyy tietenkin tästä asiasta vielä keskustella kollegoideni kanssa, ottaa huomioon komission työohjelma. Tulen keskustelemaan tästä kysymyksestä äh, jatkossakin. Tämä kysymyshän on äh, osoittaa uutta eurooppalaista määrätietoisuutta ja koordinaatiotahtoa. Tähän liittyy taloudellisia aspekteja, mutta myös muita Tämä on asia, joka on yhteiseen hyötyyn liittyvä asia. Pascal ja monet muut ovat tähän viitanneet ja minä kyllä otin vaarin teidän ähm, eri ryhmien koordinaattoreiden mielipiteestä. mielipiteistä. Yksi meidän haasteistamme on rajat ylittävä rikollisuus. Voimmeko me torjua rajat ylittävää rikollisuutta ilman, että omaksumme eurooppalaisen lähestymistavan? Minun mielestäni emme. Jos meillä ei ole eh, eurooppalaista yhtenäistä mm, lähestymistapaa online uhkapelikysymyksiin, me tarvitsemme eh, kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja koordinaatiota. Siksi neuvostossa onkin eh, työryhmä ja komissio tulee tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tulen kyllä olemaan kuulolla jäsenvaltioiden mielipiteiden suuntaan. Ja myös Euroopan parlamenttia tulen kuuntelemaan. Olen ymmärtänyt, että teidänkin keskuudessanne valitsee mielipideeroja. Tiedän kuitenkin, mikä on Euroopan parlamentin enemmistön linja. Minä olen kyllä kuulolla, kuuntelen sekä parlamenttia että kaikkia eturyhmiä sidosryhmiä ja, pyri, ja pyrin konsultoimaan eri tahoja, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla koordinoida eurooppalaista työtä. Puhuin tässä juuri haasteesta. Lopetan kohta, puhemies. Tällä hetkellä, kun puhumme yhteiskun, yhteiskunnassa puhutaan riippuvuudesta, se on erittäin vakava asia. Siitä myös esittelijä puhui ja tähän liittyy myös alaikäisten suojelu. Täytyy rajoittaa alaikäisten uhkapelaamista. Ja jäsenvaltiot toki näin pyrkivät tekemäänkin, mutta me tarvitsemme myös Euroopan tason koordinaatiota jotta voimme toimia, ensin täytyy, ongelma, mikä on, ensin täytyy ymmärtää, mikä on ongelma. Täällä viitattiin erinäisiin lukuihin ja komission asiakirjat sisältävät kyllä luotettavia lukuja ja tilastoja. Guinnesshän niitä peräänkuulutti ja minä haluan pitää kielen siitä, että komission ehdotukset ja asiakirjat sisältävät myös poliittisia linjauksia. Ja meidän täytyy ensinnäkin pyrkiä diagnosoimaan ongelmat mahdollisimman tarkkaan. Sitten vielä muutama sana asiasta, joka liittyy tähän uhkapelikysymykseen, nimittäin muutama sana urheilusta. Vancouverin olympialaisethan ovat tässä oven takana. Ja aina kun järjestetään tällaisia suuria ö, urheilutapahtumia, niin sehän maksaa tietenkin rahaa. Ja osa rahoituksesta liittyy myös pelaamiseen. Monet jäsenvaltiot rahoittavat ö, myös pelein ö, urheilutapahtumia. Komissio on juuri tekemässä tutkimusta urheilun rahoittamisesta, jotta se voisi paremmin ymmärtää tämän problematiikan. Ja tässä asiakirjassa, poliittisessa asiakirjassa, jonka tulen teille esittämään, niin tulemme myös tekemään tiliä tähän urheiluun liittyvästä rahoittamisesta. Kuten sanottu, kuuntelen teitä korva höröllä, kiinnitän, kiitän teitä teidän mielipiteistänne ja tulen kuulemaan parlamenttia ja kaikkia sidosryhmiä asianosaisia. osaisia ja viimeistään syksyllä vihreän kirjan pohjalta toivottavasti saamme aikaan parempaa eurooppalaista koordinaatiota. Kiitos. Kiitoksia komissaari tästä rohkaisevasta, kattavasta vastauksesta. Ja näihin sanoihin päätämme tämän istunnon ja kello 12 jatkamme äänestyksellä.